Good afternoon, ladies and gentlemen. Thank you to... Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos teille, jotka saavuitte kokouksen alkuun. Odotan, että muutkin jäsenet saapuvat myöhemmin. Kokouksen esityslista on teille annettu jo aiemmin, enemmän kuin hyväksymme tämän esityslistan. Minä haluaisin tuoda esiin surunvalittelumme erään jäsenemme, jäsenenssonin kuolemasta. Hän kuoli 13. maaliskuuta 69-vuotiaana. Toimittaan kaupungin hallituksen puheenjohtajana Östersundissa Ruotsissa. Hänestä tuli Euroopan parlamentin jäsen vuonna 2011. Hänet valittiin jatkokaudelle 2014. Hän Olin Aset d ryhmän jäsen ja hän oli Regi- ja Tran-valiokuntien jäsen. Ja tämä osoittaa hänen sitoumuksensa viedä eteenpäin niiden alueiden etua, jotka sijaitsevat kaukana pääkaupungeista. Hän oli hyvä kollega, mukava ihminen ja jäämme häntä kaipaamaan. Nyt pyydän teitä seisovan kanssani, jotta voimme kunnioittaa hänen muista. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Jatkamme tämän päivän esityslistalla eteenpäin. Voimmeko hyväksyä esityslistan? Onko huomautuksia, kysymyksiä? Ei. Jatkamme esityslistalla eteenpäin. Nyt hyväksymme tammikuun helmikuun kahden kokouksen kokouspöytäkirjat. Pöytäkirjaluonnokset ovat tarkasteltavissa verkossa ja ehdotan, että mikäli huomautuksia ei tämän kokouksen kuluessa tule, kokouspöytäkirjat hyväksytään. Seuraavaksi puheenjohtajan ilmoitukset. Minun on teille tiedotettava, että 9. maaliskuuta minä osallistuin kokoukseen, jonka puheenjohtajavaltio Bulgaria järjesti Sofiassa – aiheena oli monivuotisen rahoituskehyksen tulevaisuus. Kaikista jäsenvaltioista oli edustajia, monessa tapauksessa valtiovarainministeri, lisäksi alueiden komitean puheenjohtaja Karl-Heinz Lamberts, tilintarkastus, tuomioistuimen puheenjohtaja Leine ja lisäksi komission jäsen Oettinger. Keskustelu oli sangen mielenkiintoinen. Kollega Jan Olbricht esitteli mietintönsä monivuotisen rahoitus kehyksen tulevaisuudesta ja minä esitin regilausunnon aiheesta, joka regivaliokunnassa on hyväksytty. Kuten sanoin, keskustelu oli hyvin avoin ja eri jäsenvaltioiden näkemyserot olivat helposti nähtävissä, ja tämä näkyy myös siinä, että neuvoston on vaikea muodostaa yhtenäistä kantaa monivuotisen rahoituskehyksen tulevaisuudesta. Oettingerin kanta oli hyvin rajoitettu, joten jäämme odottamaan monivuotisen rahoituskehyksen uutta ehdotusta, jota odotetaan julkaistavaksi toinen toukokuuta tänä vuonna. Yksikään varapuheenjohtajista ei näy olevan paikalla, joten Pohjois-Irlannin virkamatkan kertomus lykätään joko tulevan kokouksen tai sitten huomiselle. Seuraavaksi esityslistalla. Käsittelemme mietintö luonnosta, aiheena kohesiopolitiikka ja kiertotalous. Jäsenemme Skrelec esittelee mietintöluonnoksen. Pidemmittä puhetta, annan hänelle puheenvuoron. Olkaapa hyvä. Thank you, Madam Chair. Please allow me Kiitos puheenjohtaja. Minä jatkankin kroatiksi. Kiitoksia. No niin, hetki aikaa teille laittaa luuret päähän. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä on siis mietintöluonnos. Ja siihen on otettu mukaan niitä ehdotuksia, joita te olette tehneet 24.1. mennessä. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Huomionne olivat hyvin hyödyllisiä tämän mietinnön suuntaviivoiksi. Edellisen keskustelun jälkeen olemme todenneet, että kiertotalous on tärkeää yhteiskunnissamme, varsinkin tulevaisuudessa, ja se muodostaa kestävän kehityksen perustan, ja se auttaa meitä myös pääsemään niihin tavoitteisiin, joita meillä on paikallisten työpaikkojen luomiselle, ja liittyen myös kilpailukykyyn Euroopassa. Ja samalla tavoin voimme olla kilpailukykyisiä koko maailmassa, ja Kiertotalous mahdollistaa kaiken tämän ja voimme edelleen myös kasvattaa tuotteiden lisäarvoa ja mahdollistaa järkevän raaka-aineiden käytön EU:ssa. EU:ssa muokataan vuosittain miljoonia tonneja raaka-aineita energiaksi. Ja suurimman osan näistä materiaaleista olisi tultava kierrätyksen kautta ja 2,2 miljardia tonnia kuitenkin tulee jätettä. Ja siitä melkein puolet jää tuonne talouden arvoketjuun. 5 miljardia tonnia voitaisiin saada kuitenkin äh, useurakaneista EU-ssa. Ja on tärkeää myös tarkastella myös jätteiden syntymisen ennaltaehkäisyä ja varmistaa, että jätettä syntyy tuotantoketjussa mahdollisimman vähän. Meillä on olemassa jo rahastoja, joilla voidaan tukea kiertotalouden syntymistä ja, ja nopeuttaa tuota prosessia. Ja tämä mietintö on kolmiosainen. Siinä alkuun käydään läpi nykyistä tilannetta ja sitä politiikkaa, jota meillä on ja minkälaista potentiaalia sisältyisi kiertotalouteen, jos se toteutetaan tehokkaasti. Ja toisessa osassa sitten tarkastellaan niitä välineitä, joita meillä jo on tämän äh, kohesiopolitiikan puitteissa kiertotalouden toteuttamiseksi ja mietitään myös, miten voidaan vahvistaa äh, tavoitteiden tehokasta toteutumista ja viimeisessä osassa sitten käydään läpi tulevaisuuden suuntaviivoja, eli niitä ratkaisuja, joita kohesio, kohesiopolitiikka voi tarjota kiertotalouden toteuttamiseksi, ja siellä käydään läpi myös yleisiä tavoitteita liittyen kiertotalouteen. Ja myös uusia talousmalleja, EUn julkista politiikkaa, julkista talouden politiikkaa käydään läpi. Ja käymme läpi myös sitä, mitä julkisen tuen avulla voidaan toteuttaa kiertotalouteen liittyviä tavoitteita. Ja tarkoituksena on saada aikaan tarvittavat välineet, joilla voidaan saavuttaa nämä mainitut tavoitteet, olivatpa ne sitten suoria tai epäsuoria. Tässä pitää korostaa vielä sitä potentiaalia, jota kiertotalouteen liittyy ja jäsenvaltiot voisivat todella tehostaa kiertotalousponnistelujaan myös näiden nykyisten välineiden puitteissa. Alueet ovat jo ottaneet kiertotalouden osaksi omia strategioitaan ja myös omaa taloudellista kehitystään ja ne ovat hyvin tunnistaneet kiertotalouteen liittymät tärkeimmät aspektit ja tärkeimmät tavoitteet, joita strategioilla pannaan täytäntöön alueet ovat tunnistaneet sen suuren potentiaalin, joka kiertotalouteen liittyy, ja ovat tunnistaneet myös, miten päästään niiden suurimpien esteiden yli, joita muut alueet ovat jo tunnistaneet aiemmin tässä samassa kehityksessä. Puhutaan muun muassa jätteiden polttamisesta ja jätteistä yleensäkin. Tässä alueet voivat toimia tehokkaasti. Pitää myös vahvistaa paikallisia, alueellisia ja kansallisia hallinnollisia menettelyjä kiertotalouteen liittyen ja joka tasolla pitää korostaa jätteiden hallinnan ja käsittelyn tehokkuutta myös siinä mielessä, että luodaan työpaikkoja paikallistasolla ja myös julkisia työpaikkoja. Nämä ovat niitä aspekteja, jotka voivat olla hyvin myönteinen askel kaikille kiertotalouteen liittyville toimijoille. Ja alueilla toimijoilla on suuria projekteja, jotka voivat luoda paljon lisäarvoa, paljon vihreitä työpaikkoja, paljon markkinoita raaka-aineille. Meillä täytyy kuitenkin olla tehokkaammat seurantamenetelmät kiertotalouteen liittyen, jotta pystymme paremmin seuraamaan sitä, mihin julkista rahaa käytetään – Näitä tarvitaan kiertotalouteen liittyvien tavoitteiden seurannan tai, tai saavuttamisen seuraamiseksi. Vielä alleviivaisin tässä alueiden tärkeyttä kiertotalouden suhteen. Jos alueet otetaan mukaan sillä tavoin, kaikki toimijat voivat kehittää omaa talouttaan ja todella toteuttaa sen potentiaalin, jota kiertotalouteen liittyen on, ja voivat tehdä se mahdollisimman tehokkaasti. Hyvät kollegat, Kiitoksia tästä ja nyt kuuntelen mielenkiinnolla kommenttejanne. Kiitos paljon Varjo. Esittelijät saavat nyt puheenvuoron Bogovic ensin. Hvala e, Kiitos ensin. Haluaisin onnitella kollega Skarletsia. Kiitos kun valmistelitte mietinnön. Olette kiteyttänyt hyvin kiertotalouden. Olette ottanut esille myös, miten tärkeää kohesiopolitiikka tässä mielessä on. Kaikin tavoin tämä on yksi kehitysparadigma tulevaisuudessa. Se pitäisi saada henkiin ja meidän tehtävämme on tehdä se, koska näin pystymme saamaan aikaan uusia työpaikkoja, uusia mahdollisuuksia ja pystymme puuttumaan ilmastonmuutokseen. Sehän meitä kiusaa yhä enemmän. Muutama vuosi sitten oli mahdotonta tällaista filosofiaa toteuttaa, joka liittyy kiertotalouteen, mutta nyt paradigma on muuttunut. Meillä on useita lainsäädäntöpaketteja, jotka asiaan liittyvät. Paikallisen alueiden viranomaisten rooli on kovin tärkeä. Sen vuoksi uskon, että mietinnössä pitäisi kiinnittää enemmän huomiota kuntien ja alueiden osuuteen koska kuten kaikki tiedämme, kaikkien politiikkalohkojen toimeenpano on alue- ja paikallistasolla. Kuten mietinnössä todetaan, niin yksittäisellä jäsenvaltiolla on omat strategiansa kiertotalouteen. Kohesiopolitiikalla on myönteinen vaikutus. Monilla muilla aloilla herra Skirlach mainitsi jätehuollon esimerkkinä. Minä lisäisin maatalouden. Maataloudessa meillä on biotalouteen perustuvaa teollisuutta, mikä on erityisen tärkeä osatekijä maataloutta. Biotalousyritykset saavat rahoitusta yli miljardi euroa. Käytämme luonnonmateriaaleja, joiden sitten pitäisi tulevaisuudessa korvata fossiiliset polttoaineet. Myöskin metsähoito kiertotaloudessa saa tärkeämmän sijaan. mitä pitäisi käyttää useammin rakennusmateriaaleina. Metsät ovat tietysti erityisen tärkeitä myös siinä suhteessa, että miten hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ja kaikki tiedämme, että biomassa on tärkeää uusiutuva energialähde. Kohesiopolitiikassa on otettu esiin energian tehokas käyttö. Itse tulen Sloveniasta ja täytyy sanoa, että meillä monia rakennuksia on perusparannettu kohesiovaroilla. Nyt ne ovat paljon energiatehokkaampia. Kansallisella taso- tasolla olemme rohkaisseet paikallisviranomaisia kehittämään omia suunnitelmiaan tällä alalla. Mietinnön lopusta voidaan lukea kaupunkien roolista kiertotaloudessa. Jätän tietysti joitakin tarkistuksia, joissa otetaan alueiden osuus esiin ja maaseutualueet. Koska suurin osa biomassasta tuotetaan ja käytetään maaseutualueella. Hyvät synergiaedut täytyy saada aikaan kohesiovarojen ja muiden kiertotalouteen liittyvien rahastojen välillä. Täytyy saada aikaan maaseudulle uusia vihreitä työpaikkoja, näin ne saavat lisää väestöä, koska maalta pakko täytyy estää. Kiitos mietinnön valmistelusta vielä kerran ja jätän joitakin tarkistuksia siihen. Kiitos seuraavaksi Varjasateli Makova. Pekne za slovo ja budem pokračovať asi tam, kde skončili moji predrečnici. Kiitos oikein paljon. Jatkan siitä, mihin aiemmat puhujat jäivät. Haluan kiittää esittelijää tästä luonnoksesta. Tämä on hyvä lähtökohta keskustelulle. Olen myös vakuuttunut siitä, että siirtymää kiertotalouteen on erinomainen mahdollisuus meidän kunnille tulevina vuosina. Meidän pitäisi nyt siirtää tämä käytäntöön hyvän lainsäädännön avulla. Siirtymäkiertotalouteen, niin sen tulisi saada tukea siellä, missä se voidaan todellakin panna täytäntöön. Paikallisten alueellisten viranomaisten tulee olla tässä prosessissa mukana. Tiedämme useita esimerkkejä, joissa pienet kunnat ovat laatineet oman strategiansa ja Niistä on tullut energiaomavaraisia. Tieto, taito, osaaminen on todellakin korkealla tasolla. Paikallisviranomaisten kuntien tulee olla mukana suunnittelemassa näitä strategioita. Ja on tärkeää, että näille annetaan myös tila kehittää omaa strategiaa. Mikäli haluamme paikallisella tasolla panna täytäntöön kiertotalouden meidän on panostettava kestävän energiaan ja aluehallintojen riippumattomuuteen. On tärkeää, että lämpöä energiaa voidaan valmistaa uusiutuvista energialähteistä ja kuntien tuottama jäte voidaan prosessoida biokaasu asemilla. Näin ollen voidaan tuottaa sekä biokaasua että lannoitteita vierailin Slovakian itäosassa eräässä kunnassa, ja minä olin nähnyt, miten biojätetuotantoasema voi auttaa karjatuotannossa ja tukea ja tuottaa kestävää energiaa. Paikallinen, kestävästi tuotettu energia on erityisen tärkeä kiertotalouden kannalta. Meidän liian lineaarinen taloutemme tuottaa myös liikaa muovijätettä – Olemme saaneet tietoja tästä Valtameren keskellä löytyvästä muovisaaresta ja tulevaisuuden kiertotalouden tulisi perustua usean eri kerroksen kannustimiin, jotta voidaan vähentää muovijätettä. Meidän pitäisi myös tukea kierrätystä, sillä me tiedämme, että EU:ssa monissa maissa muovi viedään kaatopaikalle. Kun puhutaan kierrättämisestä, olisi tärkeää myös mainita tekstiilit, lasi, rakennusmateriaalit ja muut tuotteet. Kierrätys ei rajoitu ainoastaan muoviin. Minä haluaisin myös tukea sitä ajatusta, että meidän olisi harkittava se, miten kiertotalous voitaisiin ottaa kohesiopolitiikan tavoitteisiin mukaan 2020 vuoden jälkeen, koska monet kohesiopolitiikan rahoittamat toimet ovat myös kiertotalouden kulmakiviä. Ja mikäli haluamme, että tämä todellakin pannaan tosielämässä täytäntöön, niin meillä pitäisi olla kohesiopolitiikka, mikä luo selkeät määritelmät näille tavoitteille. Minä tulen esittelemään joitain tarkistuksia ja odotan innolla tulevaa yhteistyötä. Kiitos. Kiitos. Seuraava varjoesittelijä Tomasic. Kiitoksia puheenjohtaja. Sursa. Niho. Niin, resurssien käyttö ja sitten tuhoaminen tai poisheittäminen. No siihen tarvitaan tehokkaita ratkaisuja. Tässä on kyse visiosta. Nykyyhteiskunnassa kaikkea tätä ei ole vielä hoidettu kovin tehokkaasti ja Euroopan unionilla voi olla tässä rooli viime vuoden lopulla. EU hyväksyi tämän kiertotalouspaketin. jossa rahoitusta tulee reilu parikymmentä miljoonaa jäsenvaltioille kiertotalouden toimeenpanomiseen. Kiertotaloutta ei voida kehittää ilman hyvää poli- politiikkaa. Meillä täytyy olla normeja, tavoitteita ja seurantaa sille, miten tavoitteet saavutetaan. Joten siksi on hyvä, että herra Skrlec on laatinut tämän mietinnön liittyen kiertotalouteen ja kohesiopolitiikkaan. Minä itse korostaisin vielä taloudellisten välineiden tärkeyttä, koska niitä voidaan hyödyntää muun muassa kierrätyksen kehittämiseen, vihreän verotuksen kehittämiseen, pois heitettävien pakkausratkaisujen kehittämiseen paremmiksi. Ja tässä mielessä tarvitsemme lisää innovaatioita yksityiseltä sektorilta. Ja kyse on myös siitä, miten motivoidaan kuluttajia muuttamaan tapojaan, lajittelemaan jätteensä, kierrättämään ja ylipäänsä ostamaan vähemmän. Me tarvitsemme tähän tehokkaamman järjestelmän, koska vielä haluttuja tuloksia ei ole saavutettu. Meidän pitää kiinnittää huomiota myös syntyvän jätteen määrään, kotitalousjätteen, äh, pakkausjätteen määrään, pulloihin, kaikkeen tällaiseen. Kaikki tämä voi luoda työpaikkoja ja samalla vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusmenetelmiä on jo olemassa, muun muassa Horisontti 2020-ohjelmassa ja kohesiorahastossa. Muun muassa jätteiden käsittelyn suunnattavaa rahoitusta on tarkasteltava uudelleen. Me tarvitsemme aloitteita liittyen siihen, miten materiaaleja saataisiin kierrätettyä tehokkaammin. ALDE Shadow Rapporteur, Mr. Jakovcic. Kiitos Alde. Marja Setelä Jakovcic. Hvala lijepo predsjednice. E, dozvolite mi da se ja uključim ovu raspravu. Niin, kiitos puheenjohtaja. Minäkin osallistuisin kernaasti keskusteluun herra Aucevicjuksen puolesta. Petras ei päässyt paikalle tänään ja pyysi minua kertomaan muutamista hänen ajatuksestaan Skerletsin mietinnöstä. Ihan alkuun haluan sanoa, että asiakirja on arvokas ja siellä on koko joukko tärkeitä asioita kiertotaloudesta esillä. Jotkut mainitusta asioista ovat kovin arvokkaita ja niistä painotan seuraavia. ALDE tukee tätä suuntaa. Emmekä näe vaihtoehtoa kiertotaloudelle. Euroopan taloudessa on paljon luonnonvaroja, mutta myöskin niiden käytössä on vaikeuksia. Joten jätteistä voi tulla tärkeä resurssi Euroopassa. Tiedämme, että valitettavasti aiemmin jätteet vietiin Kiinaan, nythän se asia on muuttunut. Ongelmia siis on, mutta jos toimimme nopeasti, niin jätteitä voidaan käyttää resurssina ja saada aikaan kehityksen perusteita. julkisen yksityisyyden, yksityisyyden kumppanuuksia voidaan tässä myös käyttää. Sehän on yksi tärkeä teema kiertotaloudessa. Tietysti myös pk-yritykset voivat tulla mukaan ja niillä voi olla myös intressi asiassa. Kohesiorahasta tietysti täytyy ottaa mukaan Tietysti kaatopaikoista on kiistaa myöskin Kroatiassa. Joten kohesiorahastolla täytyy olla osuutensa kiertotaloudessa. Alueellinen taso on tietysti jätet, anteeksi, kiertotalouden toimeenpanoon tärkein toimeenpanotaso. Siellä voidaan resurssit käyttää parhaiten. Niin haluaisin vielä painottaa yhtä asiaa. Etukäteisehdot saavat tukemme nimenomaisesti. Sitä ehkä täytyy vielä vähän keskustella. Idea on oikein hyvä. Ja toivoisimme, että voitaisiin mennä vielä pidemmällekin siinä. Ehkä muitakin rahoitusvälineitä voitaisiin käyttää. Esimerkiksi investointipankki. Sen varoilla, tai niitä varoja voitaisiin käyttää siirtymäkaudella kiertotalouteen. Ihan lyhyt viesti vielä loppuun. Tähän jo viittasinkin. Uskon, että kohesiopolitiikalla täytyy painottaa alueiden merkitystä, koska jäsenvaltiot eivät pysty yksin ratkaisemaan. Se, että on hyvä yhteistyö paikallistason kanssa on tarpeen. Itse tiedän aluetason entisenä toimijana, että miten tärkeä asia tämä on. Eli jos halutaan saada asioita liikkeelle tehokkaasti, vaikuttavasti kiertotalouteen, niin tarvitaan aluetasoa. Would you like Muita ei näy paikalla. Demato, ole hyvä. Io sostituisco la, la collega. Kiitos puheenjohtaja. Niin haluaisin puhua Adolfin puolesta, joka ei päässyt tänne tänään. Vuonna 2015 Euroopan komissio hyväksyi kiertotalous toimenpidepaketin auttaakseen kuluttajia ja eurooppalaisia yrityksiä pääsemään eteenpäin kohti tehokkaampaa kiertotaloutta, jossa resursseja käytetään tehokkaammin ja jossa muun muassa lisätään muun muassa kierrätystä ja uusia käyttöä, joka totta kai auttaisi ympäristöä. No nyt ollaan käynnistelemässä lisäkeskustelua kiertotaloudesta ja kohesiopolitiikasta siinä samassa ja varoja on laitettu 5,5 miljoonaa euroa tähän asiaan. Eli kyseessä on ilmeisen tärkeä asia. Näin on toimittava, jotta päästään eteenpäin noissa vuoden 2020 jälkeisissä neuvotteluissa. Me tarvitsemme synergiaa myös tämän ja Horisontti 2020-ohjelman välille – ja siihen on tosiaan varattu tuo 50 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa sitä, että kansallisella tasollakin investoidaan kiertotalouteen. Mietintöluonnoksessa on hyvin holistinen, kattava näkökulma. Kyse ei ole ainoastaan jätteiden hallinnasta, vaan myös uusiutuvista luonnonvaroista, vihreistä julkisista hankinnoista, jätevesien käsittelystä, biopolttoaineista, tutkimuksesta ja kehityksestä ja innovaatioista. Euroopan komission esittämien toimenpiteiden tehokas toteuttaminen. No siihen pitäisi tietenkin sisällyttää myös kansalaisten toimet, jotta kansalaiset ymmärtävät, miten tärkeitä nämä asiat ovat, ei ainoastaan tälle sukupolvelle, vaan myös tuleville. Tarvitsemme siis kunnollista tietoa myös paikallisilta ja alueellisilta viranomaisilta. Otan tähän pari esimerkkiä. Itse esitin suullisen kysymyksen aluekehityksen pääosastolle ja halusin siinä tietää lisää Puljan alueesta. Siellä oli annettu 16 miljoonaa euroa yrityksille, jotta ne pääsisivät siirtymään kohti kiertotaloutta – Olisin halunnut tietää, olisiko tähän voinut käyttää myös EU-varoja. Tuo alue hyödynsi siis näitä varoja jätteenkäsittelyn kehittämiseen ja vastaukseksi sain, että varoja pitää käyttää talouden sektoreihin, kuten sähkön säästämiseen, sellaisiin aloihin, jotka eivät saastuta. Ja siteeraan tässä nyt suoraan, eli kyse oli vain sellaisista toimista, jotka lisäävät infrastruktuurin ja laitteiden energiatehokkuutta. Olipa kyse uusiokäytöstä tai kierrätyksestä, mutta tähän ei sisälly muun mm. muassa jätteiden käsittely eikä jätteiden poltto- tai kaatopaikat. Tämä oli siis tärkeä vahvistus. Ympäristönsuojelu ja kiertotalous niihin liittyvää rahoitusta ei saisi käyttää kaatopaikkoihin tai jätteiden polttoon. Eli pitää varmistaa se, että emme nyt tue saastuttavia malleja. Eli ne varat, joita on käytettävissä, niitä pitäisi käyttää uusiokäyttöön, energiatehokkuuteen, kierrätykseen ja työskentelemme, työskentelen kollegani kanssa käsi kädessä, jotta tämä toteutuu. Uh, Kiitos paljon varjoesittelyiden puheenvuorot on kuultu. Pirake pyysi puheenvuoro. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijä hänen tekemästä työstä. Tämä on entistä tärkeämpi aihe paikalliselle ja alueelliselle viranomaisille. Olemme kaikki varmasti yhtä mieltä, että on tehtävä useita ehdotuksia liittyen seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen, alueellisen kehitysrahastoihin ja kenties olisi vielä tärkeää saada yksityistä rahoitusta. Monille jäsenvaltioille kiertotalous ja kiertotalouskäsitteen ei välttämättä ole oikein tuttu. Haluaisin korostaa tiettyjä asioita, joita haluaisin mainittavan kiertotalousmietinnössä. Ensinnäkin, vaikka siirtymälle Kiertotalouteen ei ole mitään kiinteitä tavoitteita. Ja vaikka tämä liittyykin kohesiopolitiikkaan, niin on ollut tiettyjä eurooppalaisia toimenpiteitä, jotka ovat olleet ainoastaan kiertotalouteen omistautuneita. Eräs hanke sai yli 300 miljoonaa euroa ja se on rahoittanut kahdeksan eri hanketta, joista suurin sai 32 miljoonaa euroa. Energiasiirtymä ja ilman puhdistaminen ovat osa tätä aloitetta. Tämä aloite olisi mainittava, koska tämä on hyvä esimerkki EU-rahoitteisista kiertotaloushankkeista. Toiseksi minä haluaisin, että viitataan myös Euroopan investointipankin mahdollisuuteen rahoittaa kiertotaloushankkeita. Omistettu foorumi saattaa rahoittaa hankkeita, joita paikallisalueiden viranomaiset vievät eteenpäin. Kohesiorahaston varoja voitaisiin käyttää täydentämään EIP-rahoitusta. On myös tärkeää huomata, että viimeisten vuosien aikana EIP on rahoittanut 34 miljardilla eurolla kohesio äh, kiertotaloushankkeita meidän pitää olla realistisia kiertotaloushankkeiden suhteen. Minä tulen tekemään tarkistuksia, jotta nämä otetaan mukaan. On erityisen tärkeää, että muovia ja uudet muovit ovat osa kiertotaloutta ja Alan Jakobsidin kanssa samaa mieltä. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Seuraavaksi Howard, olkaa hyvä. Uh, thank you, President. Um... Kiitos puheenjohtaja Kestävä talous ja kiertotalous ovat epäilemättä osa tulevaisuutta. Ja siihen täytyy saada aikaan etenemissuunnitelma. Mielestäni yksi asia, josta täytyy olla tietoinen tässä, on se, että kyse ei ole pelkästään uudelleenkäytöstä, kierrättämisestä, Jossain määrin on kyse siitä, että käytetään uusiin tarkoituksiin, mutta myös hankkeissa tutkitaan, että ovatko ne aidosti kestäviä ja kiertotalouteen perustuvia. Olen nähnyt useita ehdotuksia hankkeissa, joissa jätteistä tehdään energiaa, jotka itse asiassa ovat hankkeita, jotka sitten loppujen lopuksi vaikuttavat negatiivisesti, eivätkä johda kiertotalouteen, joten täytyy olla tietoinen näistä asioista, kun asetetaan kriteerit hankkeiden arvioimiseksi kunnolla. Tietysti todellinen vaikeus, joka on vaivannut uudelleenkäyttöjä kiertotalousmarkkinoita, on, siellä on yhteenvetosivulla neljä edelleenkin puuttuu tapahtuu kysyntää kiertotalouden palveluille ja tuotteille, koska ne ovat useimmiten kalliimpia. Kun taas sitten ulkosuhde, ulkoiset kustannukset eivät tule laskelmaan mukaan. Tässä se asian ydin on, että miten tuetaan markkinoita siirtymävaiheessa lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen miten kysyntä ylläpidetään kiertotalouden tuotteille. Tässä täytyy edelleen parantaa juoksua ja täytyy tunnustaa, että julkiset hankinnat tällä alalla vaativat sitä, että negatiiviset ulkoiset vaikutukset tunnustetaan. Mieluummin kutsuisin niitä lineaarisen tuotannon yhteiskunnallisiksi kustannuksiksi, miten ne numeraalistetaan koska kohesiopolitiikan hinta tai on se, että teollisuus siellä, missä tuotetaan, niin täytyy saada muun Euroopan tasolle, mutta se onnistuu vain, jos käsitellään markkinatalouden liittyviä tai markkinoihin liittyviä äh, tekijöitä tässä suhteellisessa mukautusta täytyy tehdä monilla muillakin Euroopan unionin politiikan lohkoilla kohesion lisäksi. Kiitos. Kiitos, seuraavaksi Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Voorzitter, dank u wel. Ik wil ook het laatste wat gezegd is nog eens oppakken. Ik heb het stuk. Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin jatkaa niistä asioista, joita täällä on jo sivuttu. Täällä puhuttiin kohesiopolitiikasta, moni nosti tämän asian esiin. Mutta jos ei katsota markkinoita ja sitä, mitä markkinat pyytävät, mitä markkinat haluavat ostaa, niin ei tästä päästä kovinkaan pitkälle. Hiljattain noitiin uutisia siitä, että Euroopassa maksetaan uusista paketeista, uusista pakausmenetelmistä, ja nyt nämä tulevat markkinoille. Tämä tuote on markkinoilla, se on käynyt läpi yliopisto- ja kehitysmankelin, ja se kehitys, joka vaaditaan, että saadaan toimiva biopohjainen paketti, niin on käyty läpi. Tämä tarkoittaa sitä, että tuote on hieman kalliimpi kuin perinteinen muovipaketti. ja Yhdysvalloissa pitävä yritys sitten toteaa, että ei tämä toimi, emme me tätä ota käyttöön tätä muovipakettia. Sitten, eli tässä on sellainen tilanne. EU laati erinomaisia lainsäädäntöjä, mutta sitten tuotteita ei kuitenkaan oteta markkinoille. Tässä on ongelmia kautta linjan. Tämän siirtymän jälkeen meidän pitäisi siirtyä kohti siirto, mutta se, että tässä kiiruhdetaan liikaa, on ongelmallista. Olisi ensin tehtävä kotiläksyt. Biopohjaisia tuotteita voidaan käyttää monien eri tuotteiden valmistamisen. Jätteet päätyvät rannalta mereen ja sitten osaksi valtamerten muovijäte massaa. Minkälaisia normia, normeja on käytössä? Ei mitään normeja biopohjaisille tuotteille, että saisi hyväksynnän. Muovi voi olla kasviruukku. Kasvi istutetaan maahan ja juuret sitten loppujen lopuksi syövät tämän ruukun pois. Näin ei kuitenkaan tehdä, koska ruukku maksaa kaksi senttiä lisää. Ikävä on se, että tehdään hyvää politiikkaa, mutta sitten ei minkäännäköistä seurantaa, jotta tämä lainsäädäntö toteutuisi. Ajatellaan, että markkinat korjaavat kaiken, mutta markkinat eivät korjaa mitään, koska biopohjaiset tuotteet ovat liian kalliita. Me voimme tehdä lainsäädäntöä. Minä tuen näitä eksante-ehdollisuuksia, mutta ei nyt tehdä kaikesta mahdotonta. Meidän pitäisi ilmoittaa tässä mietinnössä komissiolle, että alueet ja kaupungit mielellään ovat mukana tässä, mutta kyllä tätä tulisi pohtia hieman. Minä aion laatia tarkistuksia. Tämä on tärkeä mietintö, mutta luulenpa, että meidän pitäisi hieman hidastaa. Kiitos, seuraavaksi Roppe. Kiitos, gerbiamą pirmininkę. Iš tikrųjų, manau, kad Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä on tärkeä mietintö ja varsinkin se viesti, joka, jonka tämä lähettää, on tärkeä. Eli että nyt pitää ajatella asiaa uudestaan. Pitäisikö toimia niin kuin aina aikaisemminkin vai pitäisikö muuttaa tapoja ja asenteita? Tässä ei kannata puhua vain jätteiden uusiokäytöstä, No se on ihan ilmiselvää, että jätteen muodostumista tulisi välttää. Jos jotakin voi käyttää uudestaan johonkin tarkoitukseen, niin niin pitäisi tehdä. Ja se pitäisi ottaa huomioon jo siellä suunnittelu- ja tuotantovaiheessa. Ja tavaroiden tuottajien pitäisi miettiä tällaista uusiokäyttöä jo siellä suunnitteluvaiheessa. Ja toisekseen sitten uusiutuvien resurssien käyttö. Tässä asiassa on jo tehty paljon, mutta vielä on paljon tehtävää. Käytetäänkö aurinkoenergiaa vai jotakin muuta? Vai kannattaisiko panostaa ydinvoimaan? Vai sittenkin aurinko- ja tuulivoimaan? Nyt vallalla on vähän sellainen odotellaan ja katsotaan asenne Minusta tuo uusio käyttö on tärkeä asia. Työskentelin vuosikymmenen sellaisessa yrityksessä, joka kehitti dieselpumppujen moottoreita ja niitä sitten kunnostettiin uusiokäyttöä varten. 70 prosenttia tuotteista voidaan käyttää uudelleen. Ja uudet teknologiat varmasti voivat auttaa muun muassa akkujen kehittämisessä. Ja mielestäni tämä mietintö voi olla hyvä askel eteenpäin tässä. Yrityksiä eivät nykyään oikein kiinnosta nämä tämän tyyppiset ajatukset. Muun muassa autonvalmistajat ovat aika nihkeitä ja mitä kauemmin joku kone tai laite pysyy käytössä, niin sitä huonompi se on sille valmistajalle, koska tietenkin valmistajan pitää myydä enemmän ja enemmän laitteita ja koneita. Muun muassa Volvosta on tämän tyyppisiä kokemuksia. Autot kestivät liian kauan, olivat liian hyviä ja silloin ei saatu myytyä uusia autoja. Pitää siis kannustaa yrityksiä panostamaan tähän niiden tuotteiden uusiokäyttöön, eikä ainoastaan siihen, että, että kuluttaja heittää tuotteen menemään, kun siitä yksi osa hajoaa. Tämä koko toimintakenttä on hyvin laaja tällainen ajattelutavan muutos on saatava käyttöön todella laajasti. Pitää päästä pois siitä toimintatavasta, että huonekalut uusitaan vuosittain tai auto uusitaan hyvin usein. Pitää saada aika järkevät standardit, joiden mukaan edetä. Tässä voitaisiin käyttää myös veropolitiikkaa apuna, kun pyritään pysäyttämään aina vain uusien asioiden käyttö. Grazie Presidente. Ma io non volevo intervenire perché... Niin, kiitos. En aikonut pyytää puheenvuoroa, kun meillä on varjoesittelijä asiaan. Mutta olen kuitenkin käsitellyt talous- ja ympäristöasioita ja olen korkean tason työryhmän jäsen joka on työstänyt EUn kantaa alueiden komiteassa aiemmalla toimikaudella. Esittäisin joitakin kommentteja. Niin, meillä on siis energia-asiat ja luonnonvarat. Ja, mutta kaikki ovat muuttuvia. Ja vaikka olisi täysin kiertävä talous, niin ei voi olla asioita, jotka kestävät loputtomiin. Mutta ymmärrän kyllä mekanismit, jotka kiihdyttäisivät tätä, ja se olisi kannusteisiin perustuva järjestelmä. Standardit voivat olla hyödyllisiä, mutta mielestäni täytyy olla välineitä, jotka toimivat kannusteina. Ja sen vuoksi tarkoittavat sitä, että pakkaukset tuotteet voidaan suunnitella niin, että ne on helppo ja halpa käyttää uudelleen tai kierrättää. Tarvitaan myös tuotteiden vihreää suunnittelua. Eli positiivisia ja negatiivisia kehityskulkuja on. Täytyy olla varovainen. Ajatellaan vaikka autovalmistusalaa. Autot ovat yhä suurempia. Ja usein käytetyt materiaalit ovat yhä monimutkaisempia. Ja kuten joku sanoikin, niin niitä ei ole kovin helppoa korjatakaan, jos on kovin monimutkainen tuote. Niitä ei ole sitten kovin helppo purkaa osiin. Eli ei ole totta, että olisi selkeä kehityssuunta, johon oltaisiin eh, menossa. No standardit ovat, sitovat standardit ovat tärkeitä, mutta tätä ekosuunnittelua tuotteessa ja pakkauksissa täytyy miettiä. Toissijaisten raaka-aineiden ainoat käyttäjät, jotka ovat siis tulleet tuotteiden kierrättämisestä, ovat olleet kiinalaisia. Mutta tässä vaiheessa he alkavat saada omia toissijaisia materiaaleja, eivätkä ota meiltä sitä, niitä. Meillä siis oli kierrätysmateriaalin vientiin perustuva äh, sektori. Niitä ei tietysti EUn sisällä, mutta nyt täytyy saada aikaan kannusteita, jotta voidaan edistää kierrätysyhtiöiden perustamista, koska muuten siinä ei onnistuta. Eli hirveän optimistinen ei nyt ole, koska on tietysti myönteisiä viestejä näkyvillä, mutta myös kielteisiä. Eli kannusteet mieluummin kun monimutkaiset sitovat säännöt ja standardit, joita ihmiset voivat rikkoa. Eli tästä kehityssuunnasta en ole ihan varma nyt, että se on oikea. Koska Useimmat nykyään valmistut tuotteet ovat monimutkaisia, ne on vaikea purkaa osiinsa ja käyttää osat uudelleen. vanhanaikaisia mekaanisia autoja on paljon helpompi purkaa osiin kuin sähköautoja. useinkin. Koko auto täytyy korvata mieluummin kuin yksi osa, kun se on niin monimutkaista, että en ole ihan niin varma, että olemme oikeassa kehityssuunnassa. Mutta ilman kannusteisiin perustuvaa järjestelmää on vaikea saavuttaa tavoitteet, joita sanomme haluamme saavuttaa. Monimutkaista tämä on ja vaikeaa kyllä. Joten arvostaisin, jos esittelijä voisi mainita tämänkin kannusteet sekä kuluttajille että yrityksille mietinnössä. Kiitos. Olemme kuulleet regivaliokunnan jäsenten kommentit. Melodinon komissiosta saa seuraavaksi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Join, uh, Kiitos. Minä yhdyn tähän kiitosten kuoroon Yhdyn kaikkien niiden puheenvuoroihin, jotka kiittivät esittelijä siitä, että tämä kiinnitti huomiota ansiokkaasti kiertotalouden eri ulottuvuuksiin alueilla. Tämä kirvoitti paljon keskustelua, se on hyvä asia. Kohesiopolitiikka on luonnollisesti kantajoukortensa suuresti kekoon kiertotalouden suhteen. Täällä mainittiin, että kiertotalous ei ole eri asetuksissa mukana, mutta kiertotalous käsitteenä on asetuksissa. Energiatehokkuus esimerkiksi mainitaan asetuksissa alati ja kiertotalousajattelu ja sen täytäntöönpano on jo meidän operatiivisissa ohjelmissa mukana. ja kiitos Exante ehdollisuuksien, niin me tuemme nyt jäteasioissa sellaista jätteen käsittelyä, joka on tässä oikeassa kohdassa jätteenhallintakäyrää. Ja alueiden pitäisi myös lähteä alhaalta ylöspäin teollisuuden ja tutkijoiden kanssa viemään prioriteettejaan eteenpäin. Minä uskon, että myös tärkeä asia älykkään erikoistumisen suhteen, niin tärkeä osa älykästä erikoistumista tapahtuu alueilla, mutta myös eri alueiden kesken. Me työskentelemme alueiden kanssa läpi arvoketjun. Älykäs erikoistuminen ei kata välttämättä ainoastaan joka kattaa ainoastaan yhden alueen, niin se ei tuo kilpailuetua, ellei se ole yhteistyössä muiden alueiden kanssa. Joten me pyrimme tässä yhdistämään alueet samoihin vastaaviin hankkeisiin. Tämä tapahtuu siis tämän rajat ylittävän yhteistyön lisäksi. Lisäksi kiertotalous ei ole ainoastaan Siinä on kyse ainoastaan innovaatioista ja jätteen käsittelystä, vaan kyse on myös pk-yrityksistä ja paljon kiertotaloudesta tapahtuu paikallisella ja alueellisella tasolla. On tärkeää, että pystymme tukemaan paikallisviranomaisia riittävästi. Olenkin tyytyväinen, kun kuulin viittauksen Urban Innovative Actions-hankkeisiin. Tämä pitää sisällään hyviä innovatiivisia hankkeita, jotka sivuavat muun muassa kiertotaloutta. EUn kaupunkiagenda on sellainen, että siinä pyritään viemään kumppanuksia eteenpäin ja eräs kumppanuksista käsittelee kiertotaloutta. Tässä kaupungit työskentelevät käsikädessä ja luovat ongelm- käsittelevät kolmen vuoden aikana erilaisia ongelmia, joita heillä on, ja pyrkivät löytämään ratkaisuja. Meillä on energiasiirtymä, kiertotalous, ilmanlaatu ovat tällaisia aiheita. Tämä on, tukee tätä Urban Innovative Actions-hankkeita, joita täällä tänään sivuttiin. Kehitystä on tapahtunut, olemme ottaneet askeleita eteenpäin, mutta kyllä tässä vielä työtä on edessä. Oli valitettavaa nähdä, että tässä korostettiin sitä, että ei ole mahdollista nykyisissä poliittisissa puitteissa laskea mitata kiertotalouden panosta. Se on mainittu kohdassa kaksi tässä mietinnössä sivulla yhdeksän. Ja tässä Mielestäni kyse on pikemminkin siitä, että lasketaan kuinka monella eri osa-alueella tilanteeseen puututaan. Toki voidaan nostaa esiin, että miten kohesiopolitiikka vaikuttaa kiertotalouteen, mutta ei ole mahdollista tarkasti laskea sitä, kuinka paljon tätä rahoitetaan. Tämä ei välttämättä mielestäni ole niin tärkeää, vaan täytäntöönpano, se mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu, on mielestäni tärkeämpää. Toki tämä arvostelu on ihan oikean suuntainen, mutta mielestäni sitä ei tulisi korostaa tällä tavalla, koska nimenomaan tämä ruohonjuuritason toteutus on tärkeämpää kuin se, miten asiat lasketaan. Sitten 2020 vuoden jälkeinen monivuotinen rahoituskehys ehdotus julkaistaan toukokuussa, mutta no, täällä on nostettu esiin se, että kiertotalous on uusi paradigma. Kyseessä on talouksien siirtyminen tai talouksien muutos, jonka on toteuduttava. Tämä ei ole helppo työ. On totta, että tarvitaan eri politiikan välineiden työkalupakki ja julkista rahoitusta tarvitaan. Vaikkapa kohesopolitiikan välineitä voitaisiin käyttää. Ja sitten ihan lopuksi minä haluaisin nostaa esiin sen, että tässä kiertotalouteen on jo osallistuttu, tämä meillä on helppo työ, mutta kehitystä on tapahtunut. Tämä on äärimmäisen haastava tehtävä, ja tämä siirtymä on tärkeä asia 2020 vuoden jälkeiselle ohjelmakaudelle. Siirtymän on toteutettava. Kiitos. Skolec saa puheenvuoron tämän mielenkiintoisen keskustelun päätteeksi. Olkaapa hyvä. E, zahvaljujem, gospođo predsjednice. Vrlo kratko, e, zahvaljujem svima na... E, niin, kiitos kaikille arvokkaista puheenvuoroista. Ongelma on tähän asti ollut, että eu tilastossa ei ole tarkasti määritelty, mitä kiertotalous on. Indikaattorit puuttuvat. Täytyy tehdä kovasti työtä, jotta kiertotalous voidaan tunnistaa ja selvittää, mitkä investointivirrat ovat olleet. Tämä ei nyt koske pelkästään jätetaloutta tai muita toimenpiteitä, jotka voisivat olla kiertotalouden toimien piirissä. Rahoitustapa on tietysti tärkeä. Miten julkisilla kannusteilla oli nyt sitten kyse verouudistuksista tai muulla tavoin voidaan markkinoita muuttaa? Niin, että kuluttajat voivat ajatella eri tavalla keskittyä tuotteisiin, jotka ovat sinänsä jo alun perin jo valmistettu uusia raaka-aineista tai tuotteisiin, jotka ovat hyvän kiertotaloussuunnitelman perusteltu valmistetut. Mutta kuten kollegat sanovat, niin on tärkeää toimeenpanna sellaista politiikkaa, joka käsittelee ennen kaikkea tätä paradigman muutosta niin, että tuotteet olisivat pitkäikäisempiä, että niitä olisi helpompi korjata ja vaihtaa, ja jos säilinkaari olisi sitten pidempi. Ja vaikka tuoreet tuotteet jossain vaiheessa eivät enää olisi uudelleen käytettävissä, että ne olisi ainakin helppo purkaa ja sitten yksittäisiä osia voisi käyttää uudelleen. Energiatehokkuuteen täytyy tietysti myös panostaa. Se on tärkeä kiertotalouden osatekijä. Tässä yhteydessä painottaisi vielä biotaloutta. Tietysti muovia lukuun ottamatta. Sitä käytetään paljon nykyään. Tässä täytyy mennä pidemmälle. Fossiiliset polttoaineet ovat perustana nykyään ja se asiantila täytyy muuttaa. Enemmän luonnonmukaisiin luonnonvaroihin panostaa. Täytyy rahoittaa niitä tutkimusalueita, joissa keskitytään uusia materiaaleja, uusia raaka-aineiden tutkimukseen. Kiitos ja odotan yhteistyötä innolla. Kiitos. Minä tulen nyt ehdottoman tarkistusten takarajaa kello 12 keskiviikkona 11. huhtikuuta. Nyt mietinnön käsittely on tältä erää päättynyt ja siirrymme esityslistalla eteenpäin. Ajatusten vaihto valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistyminen EUn raja-alueella. Viime vuoden lopulla komissio hyväksyi muun kuin lainsäädäntö tiedonannon koskien raja-alueiden kasvun ja yhteenkuuluvuuden edistämistä. Tässä tiedonannossa tämän kymmenisen, kymmenisen eri osa-alueeseen liittyen rajat ylittävien yhteistyön kustannuksiin muiden muassa. Ja meidän valiokunta on päätynyt tehdä valiokunta-aloitteisen mietinnön aiheesta tämä hyväksyttiin valiokunnassa joulukuussa ja odotamme vahvistusta puheenjohtajakokoukselta huhtikuussa. Empul ja Kont kultvaliokunta antavat lausunnon mietintöön. Esittelijä todennäköisesti tulee tämän esittelemään sitten toukokuussa. Hetman, ole hyvä. Kiitos ja kiitos puheenjohtajalle kollegoille. Raja-alue-teema on sellainen, johon varmaan voitaisiin käyttää useampikin kohta ja jopa useampi kokous valiokunnassa. Mutta kannattaa kiinnittää huomiota ja painottaa sitä, että niin komission tiedonanto kuin meidänkin työmme, jonka tässä teemme yhdessä, niin siinä painotetaan tilannetta, jossa raja-alueet maantieteensä vuoksi täytyy käsitellä erityishaasteita. Sen vuoksi EUn puolelta ne tarvitsevat erityistukea. Kannattaa huomata, että alueet eivät ole raja-alueetkaan samanlaisia, ei ole mitään yhtä yhteistä ratkaisua ongelmiin. Raja on raja-alueita, jotka ovat ihan hyvässä kunnossa, oikein hyvässäkin kunnossa, mutta on myös raja-alueita, jotka ovat täysin syrjässä ja kamppailevat valtavien ongelmien kanssa sekä talousongelmien että myös nykyään hyvin kipeiden demografisten ongelmien kanssa. Kannattaa myös muistaa, että raja alueet kattavat jopa 40 prosenttia EUn alueesta. 150 miljoonaa kansalaista asuu niillä EUssa ja vastaavat 30 prosentista EUn bruttokansantuotteesta. Tiedonannosta voidaan löytää hyvin mielenkiintoinen ehdotus, että jos kaikki esteet, rajaesteet poitettaisiin, niin alueet olisivat 8 prosenttia rikkaampia. Ymmärrän tämän tietysti mieluummin akateemisena keskusteluna, mutta jo sen toteaminen, että jos 20 prosenttiakin poistettaisiin esteistä, niin alueiden PKT kasvaisi kahdella prosentilla, joten tässä kyllä näkee, että miten edistystä voidaan saada aikaan auttamalla alueita. Vuodesta 1990 lähtien niin raja-alueiden rajat ylittävä tuki on Interreg-ohjelmassa. Ja nykyisellä rahoituskaudella ohjelmaan on osoitettu 6 miljardia euroa. Ohjelmia täytyy kehua kyllä, koska suurimmassa osassa otetaan huomioon alueiden erityispiirteet, joissa interventioita on. Tiedonannossa komissio kartoittaa tärkeimmät osa-alueet, joita täytyy työstää raja-alueella. Ensinnäkin, että yhteistyötä ja vaihtoa tiivistetään, lainsäädäntöprosesseja parannetaan, mahdollistetaan rajat ylittävän julkisen hallinnon käyttöönotto ja muun muassa se, että tuetaan rajat ylittävää työllistymistä, tai sitten, että on parempi täydentävyys terveydenhoidossa. Lisäisin näihin kysymyksiin vielä sen, että äh, miten voidaan harjoittaa yritystoimintaa tai itsenäistä äh, elinkeinoa näillä itsenäistä elinkeinoharjoittamista näillä alueilla sitten myös demografiset kysymykset. Tiedonannossa ehdotetaan monia mielenkiintoisia ratkaisuja näihin ongelmiin, joita raja-alueilla on. Esimerkiksi, että olisi yhtenäinen digitaalinen portaali, tehdään tutkimusta puuttuvista yhteyksistä raja-alueella, rajat ylittävän yhteistyön kartta terveydenhoidossa tai sitten tuetaan pilottihankkeita. Kaikki nämä toimet ovat tietysti hyvin tarpeen, mutta vaikea välttyä vaikutelmalta, että huolimatta näistä aloitteista, joita on esitetty jo vuosia, niin raja-alueet edelleen kamppailevat samanlaisten ongelmien kanssa koko ajan. Ne ovat huonommalla tiellä ja kehittyvät hitaammin kuin muut alueet. Eli näyttää siltä, että tätä oikeaa ratkaisua ei nyt onnistuta löytämään. Mutta ilahduttavat kuitenkin komission ehdotukset ja myöskin kun hyödynnän nyt sitä, että komission edustaja on paikalla, niin haluaisin, että täsmennetään joitakin kysymyksiä, joita tiedonannossa käsitellään. Halutaan, tiedonannossa halutaan lisätoimia, että voidaan identifioida rajat ylittävät vaikutukset niin, ja niin, että mitä voidaan käyttää olemassa olevia välineitä ja metodeita. Voisitaisinko täsmentää, että millä tavalla tämä voitaisiin toteuttaa? Komissio on myöskin sanonut, että näistä pilottihankkeista julkisille elimille, jotka haluavat ratkaista ainakin yhden ongelman, jolla on oikeudellinen tai hallinnollinen luonne, joka koskee raja-alueita. Haluaisin tietää, että missä vaiheessa tässä mielessä tällä alalla ollaan tällä hetkellä, Komissio haluaa tehdä myös ehdo, tutkimusta puuttuvista liikenneyhteyksistä raja-alueella. Se olisi käytössä vuonna 2018. Haluaisin kysyä, että onko selvitys tai tutkimus jo tehty ja milloin voidaan odottaa tuloksia siitä. Ja viimeinen kysymys, joka minulla komissiolle olisi, on kysymys eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymistä. Se on ollut väline, joka otettiin käyttöön jo vuosia sitten sitten, jonka piti olla vastalääkettä moniin ongelmiin, joita raja-alueella juuri on. Ja joista nyt komission tiedonannossa juuri puhutaan. Ja sitten tällainen miete loppuun. Että varmaan on onnistuttu paljonkin tekemään ja monia esteitä pystytty poistamaan alueella. On investoitu paljon alueelle, alueisiin. Meillä on monia oikein hyviä käytäntöjä monin paikoin EU:ssa. Mutta siitä huolimatta suuri osa niistä on määritelty syrjäisiksi alueiksi. Ja edelleenkin ne ovat määritelty syrjäisiksi alueiksi. Alueet ovat kylläkin saaneet aika paljon edistystä, mutta rikkaammat alueet ja ne, joilla tällaisia rajaisteita ei ole, niin ne ovat edistyneet vielä enemmän. Eli tähän liittyen johtopäätös on vähän sellainen, että kyse ei ole pelkästään rahasta, vaan siitä, että pitäisi olla erityisintressi näihin alueisiin sekä Euroopan parlamentin puolelta, komission puolelta, ja, mutta ehkä ennen kaikkea jäsenvaltiossa itsessään. Jäsenvaltioissa keskushallinnon tai aluehallinnon taholta. Jäsenvaltiossa täytyy kiinnittää asiaan enemmän huomiota. Näitä tietoja tiedonnosta ei löydy koska ymmärrän, että niitä on vaikea saada, mutta minusta näyttää, että se on avainasemassa, jotta voidaan ratkaista juuri rajalueiden ongelmat, joista pitäisi keskustella. Ja nimittäin usein yhteiset rajat ylittävät hankkeet ja Brysselissä laadittava lainsäädäntö, niin niitä pidetään jäsenvaltiossa uhkana jäsenvaltion suvereenisuudelle. Tiedonannossa, kuten sanoin, tätä sieltä ei löydy, mutta mielestäni tämä on todellinen ongelma, ja, jota myöskin keskustelussa me täytyy käsitellä. Sen sijaan olen sitä mieltä, että jos luomme aluehallinnoille, paikallishallinnoille olosuhteet, edellytykset, niin ne voivat suuren osan näistä esteistä poistaa, josta keskustelemme ja tulemme keskustelemaan. Mutta siihen tarvitaan tätä avainsanaa, erityisesti nyky EU:ssa, joka on luottamus. Kiitos. Kiitos paljon. Maakova saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja niin sain varjoesittelijältä seuraavat kommentit. Tämä mietintö tulee varsin oikea-aikaisesti tuon syyskuussa hyväksytyn tiedonannon jälkeen. Äh, kuten tässä sanottiin, nämä raja-alueet kattavat 40 prosenttia EU-maalasta ja niillä asuu 150 miljoonaa ihmistä ja 30 prosenttia BKTstä tulee näiltä alueilta. Ja rajat ylittäviä matkustajia päivittäin on Äh, on miltei kaksi miljoonaa, eli noin kuusi prosenttia koko EU-väestöstä, mutta nämä raja-alueet pärjäävät taloudellisessa mielessä huonommin kuin muut alueet. Julkisia palveluja ei ole kovin hyvin saatavilla, tai ainakin niitä on huonommin saatavilla kuin muualla. Tämä pätee esimerkiksi sairaaloihin ja muihin terveydenhuoltopalveluihin. Ja tähän ongelmaan on puututtava raja-alueilla asuvien kansalaisten pitäisi pystyä hyödyntämään täysimääräisesti ne mahdollisuudet, joita on tarjolla molemmin puolin rajaa. Kaikkia näistä ongelmista ei tietenkään voida ratkaista EU-varoilla, mutta paljon voidaan saavuttaa rahoituksella ja on jo saavutettukin tällä Interreg-ohjelmalla, joten tätä rahoitusta tulisi jatkaa ja sitä tulisi vahvistaa. Jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä tarvitaan myös ja meidän tulisi pyrkiä myös kaatamaan hallinnollisia ja juridisia esteitä tämän yhteistyön välillä. Ja on hyvä, että tämä parlamentin mietintö tulee juuri, juuri tähän aikaan ja odotan kovasti tulevaa yhteistyötä tämän mietinnön parissa. Tämä oli siis kollegan puolesta ja sitten vielä lisään myöhemmin omat kommenttini. VCR. ESR-ryhmän puolesta ei ole ketään, joten itse otan Alde Varjo esittelinä puheenvuoron, ja alkaa minun puhua Bulgaria. в качеството ми на докладчик в Сянка бих искала най-напред да приветствам проведена... Kiitoksia. Varjoesittelijän ominaisuudessa haluan tästä verkossa tapahtuneesta julkisesta kuolemisesta onnitella. Aiheena oli rajat rajaseutujen yhteistyö. On tärkeää, että tämän tyyppiset alueet pääsevät kehittymään. On tärkeää, että tietysti vaihdetaan tietoja ja osaamista, jotta voidaan vastata haasteisiin, jotka liittyvät ympäristöön, työllisyyteen ja liikkuvuuteen. Jotkut ulottuvuudet tässä yhteistyössä ovat kuitenkin liian vaikeita. Olin varjoesittelijänä vuonna 2016 valiokunta-aloitteisessa mietinnössä ja olen tyytyväinen, että meidän suosituksiin on kiinnitetty huomiota komission tiedonannossa. Lainsäädäntö voisi olla tarpeen jotta jäsenvaltiot voisivat säännellä yhteistyön olosuhteita omien tarpeiden mukaan. Minä haluan myös korostaa, että ehdotus luoda komissiolle oma yksikkö ja verkkopalvelu ovat askelia oikeaan suuntaan. Tämä helpottaisi koordinaatiota hallintojen välillä. Mitä tulee sähköiseen asioimiseen, se helpottaisi myös rajat ylittävää asioimista. Mitä tulee tilastoon, tietojen puutteeseen, niin minä uskon, että Eurostatin ja kansallisten viranomaisten tulee parantaa yhteistyötään, jotta voidaan saada nämä tarvittavat tiedot. Interregillä on myös erityisen tärkeä rooli. Ja meidän tulisikin tätä silmällä pitäen ponnistella enemmän, että löydetään hyvät tasapaino eri politiikkojen välille siten, että voitaisiin tukea kaikkien eri alueiden yhteistyötä. Olisi tärkeää, että on hyvä paletti eri rahoituslähteistä, oli kyseessä kansallinen tai eurooppalainen rahoitus. Lisäksi haluan alueellisten aluekehityksen ryhmien roolia korostaa. On tär- ne ovat tärkeitä ryhmiä, kun nämä helpottavat kestävää kehitystä. Lisäksi haluaisin makroaluestrategioista puhua. Nimittäin nämä voivat auttaa makroalueita kohtaamaan haasteita. Tämä voi olla myös hyödyllinen lähestymistä rajat yli, rajaseudulle. Mm, maahanmuutto tuo haasteita ja siksi onkin tärkeää, että vaihdetaan hyviä käytäntöjä. Nyt jatkamme varjoesittelyiden listalla eteenpäin Andersonille täällä. Puhuuko joku hänen puolesta? Ei. Seuraavaksi Damato. Ho letto con interesse la, la comunicazione della Commissione sulla... Niin, puheenjohtaja. Meillä on siis komission tiedonanto tarpeesta parantaa kohesiota raja-alueella. He ovat käyttäneet metodia, jossa on verkkokuuleminen kaikilla EU-kielillä. Sitten oli selvitys ja sidosryhmien kannat. Siellä on valaistuongelmia, joita yrityksillä ja kansalaisilla raja-alueilla on, ja tietysti ongelmiin täytyy puuttua. Alueet, ongelmat eivät tietysti koske vain raja-alueita, mutta siellä ongelmat kohdataan vahvemmin. komissio ottaa esille hyvin erityisiä ongelmia, terveydenhuolto, ammattipätevyydet, Toinen esimerkki. Eikä ole epäilystä siitä, että täytyy miettiä EU-tasolla näitäkin asioita yksityiskohtaisemmin. No, mietinnön luonnoksesta rajat ylittävää mekanismia täytyy vahvistaa, eli vaan sitten institutionaalisia tai ei, niin niissä täytyy monen tason sitä hallintoa kunnioittaa, kuten sitä kutsutaan, täytyy tuntea syvällisesti se, mikä rooli paikallisviranomaisilla alueilla on. Kun eh, tiedonnossa sanotaan, että Yhteistyöohjelmat ovat auttaneet levittämään tietoa perustuvaa taloutta kautta Euroopan. Se on tietysti antanut puhtialueiden väliselle yhteistyölle, mikä tietysti edistää investointia pk-yrityksiin ja diversifioi paikallista taloutta. Saavutettavuutta on parannettu rajojen yli, luonnon käyttöä ja luonnonsuojelua. mutta taakka täytyy jakaa reilusti. Maahanmuuttohan tuo tämän hyvin esiin. Eli maahanmuutostakin haluaisin sitten jotain tähän mietintöön. Kiitos, Roksi Roppe. Kiitos. Kiitoksia. Olen oikein mielissäni tästä mietintöluonnoksesta. Tällainen ongelma tosiaan on olemassa. Ja jos väittäisimme toisin, niin olisimme väärässä. Suurimmalla osalla EU-jäsenvaltioista on omaa aluepolitiikkaansa, valtiolähtöistä sellaista, ja se kattaa yleensä kaikki alueet, mutta sitten on valtioita, kuten omani, jolla ei ole tällaista aluepolitiikkaa, vaan suunnittelun tasolla koko valtio muodostaa vain yhden alueen. Eli jäsenvaltioiden välillä on eroavaisuuksia. Joillain valtioilla ei ole mekanismeja tällaisten alueellisten eroavaisuuksien heijastelemiseen. Ja omassa maassani tosiaan näitä alueita on vain yksi ja se ei ole hyvä asia. Ja se pitäisi tietysti ottaa huomioon myös täällä EU-tasolla. No sitten näistä raja-alueista. Yleensä ajatellaan naapurivaltioita. Minä asun aika lähellä valko rajaa, noin 30 kilometriä rajalta. Ja valko hän ei tunneta demokratiakehityksestään. Ja siihen liittyen meillä on tietysti vielä lisähaasteita – No, naapureita ei voi valita. Ja niillä alueilla, jotka ovat, joilla on naapureina vähemmän demokraattinen valtio tai alue, niin ne ovat muita vaikeammassa asemassa. Ja ne alueet ovat myös yleensä kaukana maidensa keskuksista. Infrastruktuuri ei välttämättä ole kovin kehittynyttä. Muitakin ongelmia on ja ihmisiä huolettaa oma tulevaisuus. Eli aina kun puhutaan aluepolitiikasta, niin pitäisi miettiä, haluavatko ihmiset asua tällä alueella. Siksi on tärkeää arvioida politiikan alueellista ulottuvuutta ja meidän tulee pyrkiä myös poistamaan näitä eroja alueiden väliltä. Meillä on myös ongelmia, jotka eivät välttämättä johdu jäsenvaltiosta itsestään, vaan siitä, ongelmallisesta naapurimaasta. valko muun muassa rakentaa Ostrovetsin ydinvoimalaa varsin lähelle meidän rajaamme. Ja sillä on vaikutuksia tietysti myös paikallisväestöön meidän maassamme. Ja tuota, voimalaitosta pidetään vaarallisena ja se on aiheuttanut jo paljon ongelmia esimerkiksi Latvialle. Eli tähän pitäisi olla jonkinlaisia sääntöjä siihen, miten neuvotellaan jäsenvaltioiden kanssa, jos vaikka naapurivaltio haluaa rakentaa ydinvoimalan rajalle tai muuta tällaista. Tällaiset pitäisi, asiat pitäisi ottaa huomioon. Kiitos, Roksi Harriman. Kiitos. Kolmen jäsenen raja-alueella Ranska, Alankomaat, Belgia, Saksa siinä. Jos haluaa ymmärtää, miten Euroopan toimii, niin pitäisi tulla minun toimistoni harjoitteluun sitten tietää, mikä ei toimi esimerkiksi, ja myöskin se, mitä voisi tehdä paremmin. Siellä on ongelmia tutkintojen tunnustamisesta, rajat ylittävästä terveydenhoidosta, sairauseläkkeiden tunnustamisesta, pitkä lista ongelmia voitaisiin laatia, joita syntyy, kun ollaan tässä raja-alueella. Kaksi näkökohtaa. Komission tiedonannosta on kovin tyytyväinen siihen, että tämä on nyt tehty. Komissio on tietysti, ei tietysti nyt löytänyt sitä tärkeyttä raja-alueiden tärkeydestä, mutta että parlamentti voi tehdä mietinnön siitä ja täytyy pystyä nyt löytämään hyviä vastauksia. Monia ongelmia syntyy, kun ei ole selvää, että missä oikeusjärjestyksessä kukin ongelma sovelletaan. Onko toinen vai toinen ja se oikeusjärjestys vastuussa, mutta sitten usein on niin, että kumpikaan ei tunne vastuuta valtiosta tästä. Ja sitten jos puhutaan ratkaisusta, niin pitäisi ehkä ajatella innovatiivisesti ja kun on kyse räjäyttelyttävästä ongelmasta, esimerkiksi tunnustamisasioissa, niin olisi tärkeää, että molemmille maille on tärkeää, että se valitaan yhtä lakia, yhtä oikeusjärjestystä, joka sitten voisi päteä täällä valtion alueella. Ja toinen näkökohta, että kun ajatellaan EUn Interreg-ohjelmaan osoitettuja rahoja, että sieltä kaikki sentit sijoitettaisiin, investoitaisiin hyvin. Ja kun näillä ohjelmilla on vipuvaikutusta, joko ratkaista näitä ongelmia tai ainakin määritellä ne, että ymmärretään, että näitä ongelmia nyt ylipäänsä on ja että ongelmia on siellä ja, ja kautta EUn. Niin tässä mielessä pyyntökomissiolle ja kaikille, jotka raja-alueesta työstävät, niin laittakaa enemmän rahaa rajat ylittäviin ohjelmiin. Myöskin nyt kun keskusteltaan budjetista ja aletaan sitä keskustella, niin ei leikata budjetteja, vaan jopa lisätään. Ja kaikki osa, osa ohjelmiin osallistuvat aina sanovat minulle, että yksinkertaistakaa nyt näitä menettelyjä ja rajat yhteistyö on oikein hienoa, se varmaan kaikki allekirjoittavat, mutta jos sitten on tarkastuksia 5-6 kertaa vuodessa ja vaikka on suhteellisen pieni budjetti kyseessä, niin sitten ei ole enää halua välttämättä näihin hienoihin ohjelmiin lähteä mukaan. Kiitos. Thank you very much, Mr. Omarji. Kiitos paljon. Marsen seuraavaksi. Merci. Arvo puheenjohtaja, kiitos. Martin Anderssonin piti puhua meidän nimessä, meidän nimissä, niin minä olen muutaman sanan mainita. Hän olisi varmasti nostanut Ilonin tapauksen esiin liittyen Brexitiin, ja tätä sinulle pitäen on pakko miettiä, mitkä ovat Brexitin seuraukset. Minä tapasin Britannian alueen varapuheenjohtajan ja on totta, että eri alueiden välillä on paljon yhteistyötä tätä nykyään Ranskan ja Iso-Britannian alueiden välillä. Ja nyt mietitään, miten yhteistyö hankkeet tulevat jatkumaan. Ja sitten esittelijä pyrki käsittelemään tätä aihetta, vaikka me tiedämmekin, että paraikaa on neuvottelut käynnissä, eikä komission jäsen Barnierin taakkaa tulisi enää hankaluittaa. Sitten nämä erittäin syrjäiset alueet saa, ovat usein saaria, ei ole maarajoja, tilanne on äärimmäisen haastava. Kiitoksia. Mr. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy, olkaapa hyvä. Voorzitter, <clears throat> dank u wel. Kiitos puheenjohtaja. Niin, mietimme tässä vain, että kun rajat ylittävää yhteistyötä on tehty jo 25 vuotta, niin miksi me emme ole siinä jo maailman parhaita. No sen pitäisi päteä myös Itä-Eurooppaan, vaikkakin vähäisemmässä määrin. Miksi näitä esteitä on vielä näin paljon? Meillähän on kaikenlaisia välineitä, eikö niistä nyt jo tule aikamoinen arsenaali? Miksi tästä ei puhuta niistä välineistä, joita meillä on? Ovatko ne riittäviä nykyisten ongelmien käsittelemiseen? Esimerkiksi aiemmalla kaudella ja tällä kaudella meillä on ollut tällainen eurooppalainen alueellisen yhteistyön ryhmä. Ja siellä on ollut osallistujia kaikista niistä jäsenvaltioista, joilla on vähintään 100 kilometrin raja jonkin, jonkin alueen kanssa. Ja siellä on puhuttu muun muassa ää, työmarkkina-asioihin liittyvistä asioista – ja alueet ovat tässä pystyneet tekemään yhteistyötä keskenään, kunhan EU on hyväksynyt tuon, tuon projektin. Tällaista hyvin toiminnallista yhteistyötä voidaan siis harjoittaa. Projektit voivat liittyä työllisyyteen, työvoimaan, kuljetuksiin, palveluiden tarjoamiseen. Minä haluaisin kuulla komissiolta tästä lisää, eli he ovat puhuneet kahden prosentin lisärahasta tämän tilanteen parantamiseen, mutta jos jatketaan tässä nyt samaa vauhtia kuin on nyt tehty pari vuosikymmentä, niin tämä on ihan hyvää mainosta, mutta ei mitään muuta sen lisäksi, eli ei tässä mitään todellista saada aikaan. Jos tarkastelee vaikka tätä Brexit-tilannetta, viime viikolla kävimme Pohjois-Irlannissa ja totesimme siellä, että nämä nykyiset välineet, joita meillä on, No niitä käytetään todella massiivisesti, massiivisessa määrin siellä, muun muassa Interreg-ohjelman kautta. Ja se on tarkoittanut sitä, että raja siellä valtioiden välillä on lähes näkymätön. No nyt ollaan menossa sitten askelia taaksepäin. Irlannin tasavallan ja Pohjois-Irlannin välille on tulossa ihan kunnollinen raja. Parlamentille tämä ei tietenkään sovi, en tiedä miten neuvotteluissa tämä asia, raja-asia ratkaistaan, mutta on mahdollista, että ne nykyiset välineet, joita meillä on, no voisiko niiden käyttöä jatkaa? Ehkä sellainen olisi mahdollista. Nykyinen lainsäädäntö ehkä mahdollistaisi tämän, eli hyvä komissio, että teette tämän asiakirjan ja hyvä, että teette tämän asian päässä parissa töitä, mutta missä näette, että tässä on oikeita edistymisen mahdollisuuksia vai pitääkö odotella taas vuosikymmeniä? Thank you very much, Miss Malkova. Kiitos, Malkova. Budem velmi stručná. Myslím si, že podpora rastu... Kiitos ihan lyhyesti. Niin, En keskustelujen ajatellut, että jäsenvaltiossa ei olisi ollut ongelmia rajattelettavissa yhteistyössä raja mutta eihän se niin olekaan. Ja jos vielä puhutaan yhteistyöstä kolmansien valtioiden kanssa, niin se taitaa olla vielä huonompaa. Slovakiassa meillä on pieni ulkoraja Ukrainan kanssa. Ja siitä täytyy sanoa, että siellä yhteistyö on todellakin ongelmallista. toivoisin, että tulevaisuudessa ongelmat voitaisiin ratkaista. Ukraina on kumppanimme. Ukrainaa autetaan äh, rahallisesti aika paljon. Kuulin jokin aika sitten, että rahoitus on viiden rajanylityspisteelle keskeytetty kun on sanottu, että siellä ei lupauksia pidetty. Puola, Unkarikin olivat siinä mukana. No sitten myöhemmin Ukraina kuitenkin lopulta sai tukea. No täytyy sanoa, että juuri nyt ennen pääsiäistä, kun haluaisi rajan ylittää, niin se on kovin vaikeaa. Sitten kun menee sinne toiselle puolelle, niin näkee, että miten katastrofaalinen tilanne on. Eikä oikein tiedetä, mitä sillä raja pitäisi tehdä. Toivotaan ja odotetaan itse asiassa komission tukea ennen kaikkea kun komissiolla välineiden mahdollisuuksia on auttaa. Toivon, että komissio tässä toimii. Ainakin vaatii lisää tietoja. Bricht, the floor is yours. Olbricht, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. muistutaisin, että eurooppalaisen alueellisen yht- yhteistyön yhtymästä puhuttiin jo viimeisen monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja minä voin vahvistaa EAYssä toimineena, että ongelma on edelleen sama. Minä kuvailen tilannetta ja annan kolme ehdotusta. Ongelma ei liity näihin suurempiin alueisiin. Ongelma liittyy siihen, että maiden oikeudelliset järjestelmät eivät, oikeudelliset järjestelmät eivät toimi yhden, yhteen sopivasti. Yhteensopivuuden puute on ongelma. Miksi haluamme lisätä rajat yhteistyötä? Haluaisimme löytää edes joitain poikkeuksellisia ratkaisuja raja-alueille, jotta voitaisiin välttää niitä ongelmia, joita isävaltioiden välillä on olemassa. Joten paras ratkaisu olisi se, että nämä eri maiden oikeudelliset järjestelmät tukevat toisiaan. Mikäli näin ei voida tehdä, niin näin olisi tehtävä ainakin raja-alueilla, mutta tämä on äärimmäisen vaikeaa. Puolan ja Slovakian raja-alueella yhteistyö on erityisen vaikeaa. Raja-alueiden tilanne heijastaa maiden tilannetta. Tilanteet saattavat olla äärimmäisiä. Ehdotukseni esittelijälle ja valiokunnalle on seuraavanlainen. Katsotaan näitä yksityiskohtia. Yksityiskohdat ovat hyvä esimerkki Lamberts alueiden komiteasta sanoi, että alueiden komitea joutuu jatkuvasti seuraamaan eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän toimintaa. Alueiden komitean kysyi, että tulisiko tätä elintä muuttaa. Toiseksi, tilanne nyt on erilainen kuin kymmenen vuotta sitten. Meidän pitäisi nyt kysyä kysymys rajoista Schengen-maiden ja ei Schengen-maiden välillä. Mikä tilanne näiden maiden välillä on? Ihmisten tuotteiden vapaa liikkuvuus ja niin poispäin liittyy tähän asian ytimen. Romania ja Bulgaria ja niin edelleen. Onko Schengen-maiden ja ei Schengen-maiden välillä eroa? Ja sitten Slovakia. Mitenpä euroaluemaat ja muut kuin euroaluemaat raja-alueella? Onko näistä eroista tietoa? Onko eroalueeseen kuulumisella tärkeä rooli vai ei? Mielestäni tätä työtä pitäisi viedä eteenpäin. Kyse ei ole siitä, kehitetäänkö yhteistyötä, vaan kyse on siitä, miten voidaan käyttää eri tilanteissa eri välineitä. Ja päätelmien tulisi olla se, että rajat ylittävän yhteistyöhön tarvitaan enemmän rahaa. Tämä on erittäin kansainvälistä, tämä on erittäin eurooppalaista. Tässä yhteistyö on erittäin alhaisella, matalalla tasolla. Tätä on ehdottomasti vahvistettava, mutta jotta voimme vahvistaa yhteistyötä, tarvitsemme yksityiskohtaista tietoa, analyysejä syrjäseutujen, ei syrjäseutujen, euroalue, ei euroalue, Schengen, ei Schengen-maiden välillä. Tässä pitäisi nyt todellakin näihin yksityiskohtiin katsoa. Kiitos. Voisin kertoa Schengen ja ei Schengen alueista ja rajoista ja Euroopan unionin ja ei Euroopan unionin kuuluvien maiden raja-alueesta. Howard pyysi puheenvuoron. Olkaa hyvä. 25 years. Kiitos. 25 vuotta nyt ollut niin kauhean pitkä aika. Joissain mielessä kansallisvaltiot ovat olleet olemassa pitkään. Ihmisillä, ihmiset tietysti ovat emotionaalisesti sitoutuneita niihin kovasti, mutta siis usein nämä rajat ylittävät esteet ovat kulttuurisia yhtä paljon kuin taloudellisia tai kaupankäyntiin lainsäädäntöön liittyviä esteitä. Ja kun olen puhunut Irlannissa vierailleiden kanssa, niin he tietävät kovin hyvin, että kulttuuriset rajat liittyen eri traditioihin Irlannissa ovat tulleet uudelleen esiin. On irlantilaisia, jotka pystyvät tämän paljon paremmin selittämään kuin minä, mutta kuitenkin. Kuten herra Olmats ja herra Faunister sanoi, niin on paljon edistystä saatu aikaan siinä, mitä tapahtuu, kun rajalla olevia esteitä poistetaan. Ja olisi väärin olettaa, että Irlannin rajat olisivat täydellisessä tilanteessa edelleen on esteitä ja ongelmia molempuudessa tunnustamisessa, pätevyyksillä esimerkiksi ja tutkinnoissa ja avainasemassa tulevan politiikan suhteen on, kuten herra Albrecht siihen viittasikin, että määritellään, että millä voidaan saada eniten tuloksia aikaan. Onko se vastavuoroinen tunnustaminen, liikenneyhteydet, kulttuurivaihdon tukeminen, onko se alueviranomaisten välinen yhteistyö kummallakin puolella rajaa. Nämä ovat avainasemassa olevia kysymyksiä. Eli jos laitetaan lisää rahaa aluepolitiikkaan rajat ylittävästi, niin mihin se investoidaan? ja millä aikaan saadaan parhaat tulokset lyhyellä aikavälillä. Tietysti Irlanti on hyvin liioiteltu kysymys, että jos yhtenästä voidaan sotaa poistaa, niin suurin este on poistettu, joka kaupankäynnille on olemassa. Ja sitten vielä Brexitistä näkökohta loppuun. Viimeisin vuosien aikana on nähty, että ihmisiä muuttaa kentistä kaleihin terveydenhoidon vuoksi, koska kentin, kentissä sairausvakuutus ei ole pysynyt mukana tahdissa. Toivottavasti tämä jatkuu tulevaisuudessa toivon, mutta eh, kriittisempää kuin se on ei maaraja, raja. On se, missä on 4 miljoonaa eh, rekkojen autojen ylitystä. Sehän on suurin asia, koska EU-27, enkä nyt halua sinänsä mutkaistaa parnien elämää, mutta sen täytyy olla kuitenkin hänen esitylistään aika tärkeällä siellä. Max. These were comments and... Kiitos tässä varjoesittelyiden ja jäsenten kommentit ja puheenvuorot. Ferreira regiopääosastosta. Olisiko sinulla vastauksia kaikkiin näihin kysymyksiin? Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Uh, it is difficult. Kiitos, puheenjohtaja. Niin, aika vaikea vastata näihin kaikkiin kysymyksiin mutta yritän. Haluaisin aloittaa kiittämällä valiokuntaa siitä, että tätä keskustelua käydään. Meistä tämä keskustelu on hyvin tärkeä ja ajankohtainen. Kiitoksia esittelijä herra Hetmanille hänen työstään tämän mietintöluonnoksen laatimisessa. En pysty vastaamaan nyt ihan kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, mutta käyn läpi ne kaikkein suosituimmat. Eräs esiin otettu asia oli se, että miksi tämä aihe eikä joku muu aihe. Eli miksi esimerkiksi maahanmuuttoa ei ole sisällytetty tähän, miksi ei ympäristöpolitiikka ole sisällytetty tähän. No kyse on siitä, että rajat ylittävässä yhteistyössä on ongelmia monilla eri temaattisilla alueilla. Totta kai nämä aiheet vaihtelevat sitten alueesta riippuen, mutta monilla temaattisilla alueilla kuitenkin näitä ongelmia rajat ylittävillä alueilla on, eikä tässä suinkaan nyt pystytty sitten pureutumaan kaikkiin näihin eri teemoihin. Tässä edustaja Demato puhui siitä, että tätä tiedonantoa edellesi hyvin perinpohjainen kuuleminen, julkinen kuuleminen – siellä kuultiin sidosryhmiä, tieteen edustajia ja niin edelleen, jotta selvitettäisiin, mitkä ovat ne kaikkein yleisimmät ongelmat rajat ylittävässä yhteistyössä. Me olemme tunnistaneet nyt sitten nämä kymmenen teemaa, jotka siinä tiedonannossakin otetaan esiin. Ne ovat sellaisia teemoja, joissa raja-alueet kaikkein useimmiten edellyttävät ja vaativat toimintaa ja joissa ongelmat näkyvät kaikkein selvimmin. Edustaja Hetman esitti neljä kysymystä ja ensimmäinen koski tätä menetelmää, jota olimme käyttäneet kohdassa tuossa tiedonannossa. Ja siinä puhuttiin näistä jo olemassa olevista välineistä ja menetelmistä ongelmien selvittämiseksi tässä lainsäädäntöprosessin puitteissa. Tässä tarkoitetaan siis sitä, että sisällytetään näitä alueellisia vaikutusten arviointeja jo näihin näiden vaikutusten arviointeihin, joita tehdään ennen kuin uutta lainsäädäntöä hyväksytään. Tässä tarkoitetaan sitä, että aina kun hyväksytään uutta EU-lainsäädäntöä, niin valmistelutyöhön kuuluu vaikutusten arviointi. Ja mitä me tässä nyt haluamme ja mitä pyydämme, minkä puolesta vetoamme, on se, että tämän vaikutusten arvioinnin tulisi olla laajempi. Sillä varmistettaisiin se, että alueet otetaan huomioon tässä vaikutusten arvioinnissa erityisesti niin, että vaikutukset näille raja-alueille selvitetään ennen kuin lainsäädäntöä hyväksytään. Kuten mainittiin, usein ongelmat aiheutuvat siitä, että eri lainsäädäntökehysten välillä ei ole kovin kummoista koherenssia. Eli siksi tällainen alueita, raja-alueita koskeva vaikutusten arviointi jo etukäteen olisi tärkeässä asemassa. Sitten kysyttiin näistä pilottihankkeista. Ne on jo saatu liikkeelle. Tuo pyyntö siis lähettää ehdotuksia pilottihankkeiksi ja ehdotuksia on tulossa sitten jäsenvaltioittain ja tällä kierroksella halutaan löytää sellaisia pilottihankkeita, jotka puuttuvat johonkin tiettyyn raja-alueella tunnistettuun ongelmaan. Me haluamme hyödyntää näitä hankkeita niin, että pystymme osoittamaan, että ottamalla mukaan useita eri sidosryhmiä, käyttämällä monentasoisia toimijoita, voimme ratkaista kansalaisia vaivaavia ongelmia. Täällä mainittiin myös tuo puuttuvan lenkin tutkimus, ja se on vastikään saatu loppuun. Saimme viime viikolla tuosta tutkimuksesta lopullisen version, ja tutkimus tulee kyllä kaikkien saataville, kun nuo hallinnolliset toimet siihen liittyen on saatu päätökseen. Ja voimme myös kommentoida, että järjestämme työpajan, joka keskittyy nimenomaan tähän tutkimukseen Euroopan alueiden ja kaupunkien viikon aikana. Useita kysymyksiä kysyttiin liittyen myös tuohon Euroopan alueellisen yhteistyön ryhmään liittyen – Eli että eikö se ryhmä nyt riitä? Vai pitäisikö olla jotakin lisää, eivätkö jäsenvaltiot hyödynnä tätä tarpeeksi? Alueellisen yhteistyöryhmä on vahva väline, jota on jo hyödynnetty monien ongelmien ratkaisemiseksi useilla eri raja-alueilla, mutta sen käyttö riippuu näistä paikallisista ja alueellisista sidosryhmistä. Euroopan unionin toimielimet ovat tarjonneet tämän lainsäädäntökehyksen ja tämän välineen, eli tämän alueellisen yhteistyöryhmän näille sidosryhmille, ja sidosryhmien, sidosryhmät voivat sitten käyttää sitä ongelmiensa ratkaisuun. Alueiden komitean raporteista on huomattu, että alueellisen yhteistyöryhmän käyttö on itse asiassa lisääntynyt, ja se käyttö on lisääntynyt nimenomaan eri alueilla yliopistot käyttävät sitä. Ne tekevät yhteistyötä tämän alueellisen yhteistyöryhmän kautta. Ja nyt tiedämme, että Ranskan ja Espanjan rajalla rakennettiin muun muassa sairaala osana tällaista alueellista yhteistyötä ja tuota yhteistyöryhmää. Ja se palvelee väestöjä molemmissa maissa. No, pitäisikö tätä toteuttaa sitten vielä lisää? Tiedonannossa käsitellään myös eri jäsenvaltioiden ehdottamaa välinettä Luxemburgin puheenjohtaja, puheenjohtajuuskaudella, eli että perustettaisiin jokin tällainen rajat ylittävä, ylittävän yhteistyön tai alueiden perussopimus. Edustaja Olbricht otti tämän asian täällä esiin. Pahoittelen, jos nyt siteraan häntä väärin. Hän sanoi, että meidän pitäisi pystyä käyttämään näitä sääntöjä niin, että toimintaa koskevat säännöt olisivat samanlaiset eri raja-alueilla. Meillä pitäisi siis olla jonkinlainen lainsäädäntökehys, jonka puitteissa jäsenvaltioiden raja-alueet pystyisivät neuvottelemaan ratkaisuja, eli pystyisivät harmonisoimaan näitä sääntöjä ihan tiettyyn alueeseen tiettyyn ongelmaan sopivaksi. Ja vielä ehkä yksi vastaus. Useissa kommenteissa otettiin esiin ulkorajat, nämä todella syrjäiset alueet, miten ne voidaan kattaa, onko nämä alueet unohdettu, nämä raja-alueet. No tietenkään näitä raja-alueita ei ole unohdettu. Niitä koskevat ihan omanlaisensa ongelmat. Tässä tiedonannossa ei käsitellä ulkorajoja. Tässä tiedonannossa ei myöskään käsitellä merirajoja eikä, eikä näitä todella syrjäisiä alueita. Miksikö näin on? No, siitä syystä, että niitä koskevat ihan eri ongelmat. Kyse ei ole siitä, etteikö näillä raja-alueilla olisi ongelmia, totta kai niitä on, mutta ne ovat vain erilaisia kuin ne, joita tässä tiedonannossa nyt käsitellään. Edustaja Nisteroi puhui täällä jo tästä, kysyi, että minkä takia näitä ongelmia nyt ylipäänsä on. Nisteroi tässä kysyi, että miksi näitä ongelmia on kun välineitä kerran on käytössä yllin kyllin, miksi sisärajoilla kerran on ongelmia. No, tässä tiedonannossa keskitytään juuri tähän kysymykseen. Niihin ongelmiin, joita vain on olemassa vuosi toisensa jälkeen, vaikka voisi olettaa, että ne on jo saatu ratkaistua. No, ei niitä ole saatu ratkaistua ihan täysin ja tiedonannon taustalla olevassa tutkimuksessa puhutaan mahdollisesta, näiden, mahdollisesta vaikutuksesta kasvuun ja työpaikkoihin näillä raja-alueilla. No mitä tässä nyt sitten tarvitaan, jotta tulevaisuudessa ongelmat saataisiin ratkaistua? No, tarvitaan tietenkin yhteistyötä ja toimintaa monissa eri kerroksissa monien eri sidosryhmien välillä. Pelkät välineet eivät riitä, mukaan on saatava myös näitä sidosryhmiä. Ja vielä lopuksi haluaisin sitten kiittää tästä keskustelusta. Meistä se osuu hyvin sopivaan ajankohtaan ja sitä todella tarvitaan ja me olemme kyllä käytettävissä ne, jos haluatte jatkaa keskustelua missä muodossa tahansa. Kiitos. Thank you very much, Mr. Kiitos paljon. Hetman, ole hyvä. E, dziękuję bardzo, pani. Kiitos puheenjohtaja. Loppuun lyhyesti. Haluaisin minäkin kiittää kovasti erityisen mielenkiintoisesta keskustelusta. Mielestäni keskustelu osoitti, että kaikki olemme samaa mieltä diagnoosista ja siitä, että toimia täytyy tiivistää, jotta saadaan parempi kohesio talouskasvussa. Ja että otetaan erityispiirteet huomioon alueella, koska olen täysin samaa mieltä ja ymmärrän, että kulttuurieroja, perinteitä, erityispiirteitä täytyy kunnioittaa, mutta toisaalta puhutaan siitä, että 150 miljoonan ihmisen joka päivästä elämää täytyy helpottaa Euroopassa, EUn alueella. Ja minua ilahduttaa kovasti, ja sitä halusin vielä loppuun painottaa, että tiedonanto komissiolta ottaa huomioon nämä jokapäiväiset ongelmat, joiden kanssa alueiden ihmiset painiskelevat. Kuten esimerkiksi terveydenhoitoon liittyvät ongelmat, työllisyyteen liittyvät ongelmat, koulutuksen saatavuuteen liittyvät ongelmat. Hienoa, että puhutaan tällaisista todellisista ongelmista. jäsen Arimontin puheenvuoroa tukisin myös, joka puhui siitä, että ehkäpä lisättäisiin vuoden 20 jälkeen rajat ylittäviä ohjelmia tai sinällään sillä rahaa, mutta tärkeää on myös se, mistä kollega puhui, että byrokratiaa koko Interregissä vähennettäisiin, koska ne ovat erityisohjelmia ja niiden hallinto ja toimeenpano on ihan eri tasolla kuin muissa ohjelmissa ja vaikeammalla tasolla, jotka, joita ohjataan jäsenvaltioiden sisältä. Ja nyt jos juurikin puhutaan erilaisista ongelmista, joita liittyy arkielämään näillä alueilla, niin kuvitelkaa nyt sitten niitä, joilla on ollut mahdollisuus toteuttaa tällaisia hankkeita. Niin, jos on tilanteen kokemusta kuin minulla, niin jos on kaksi kumppania kahdella puolella rajaa, joskus kolme, Eli siinä on sitten siis on kolme esimerkiksi julkisten hankintojen järjestelmä, vaikka vaikuttaisi, että pitäisi olla yksi järjestelmä. Siitä tulee valtava määrä ongelmia. Näiden hankkeiden toteuttamisessa kuitenkin pitäisi helpottaa elämää näiden raja-alueiden asukkaille. Brexit on tietysti mielenkiintoinen tapaus, jos puhutaan rajat ylittävästä yhteistyöstä. En nyt puutu ulkorajoilla oleviin ongelmiin. Itse kuitenkin asun sellaisella alueella, jossa naapureina on Ukraina ja valko -Venäjä. Sitä mietintö ei kuitenkaan koske eikä tiedonantokaan, mutta se, se on eri tarina ja jälleen yksi keskustelun aihe. Ja jota täytyy myöskin työstää, mutta kaksi asiaa ovat asemassa. Herra Nistelroi puhui niistä myös. Se, että tehdään oikeat johtopäätökset viimeiseltä 25 vuodelta. Että jos todellakin halutaan, että laadullisella tasolla elin, elämänlaadussa rajaloiden ihmisten elämä paranee, niin täytyy oppia läksyt 25 vuodesta ja sitten toteuttaa. Ja sitten mistä Albrecht puhui lopuksi, että ennen kaikkea raja-alueiden ja rajalat ylittävät ongelmat eh, eivät sijoitu näihin alueisiin, vaan ihan e- muualle, kun jos puhutaan sääntöjen harmonisoinnista, niin ei sitä kukaan tee alue- ja paikallistasolla. Siihen tarvitaan sitä, että kukin jäsenvaltio on mukana asiassa. Ja että ymmärretään ne ongelmat, joita liittyy sääntöjen harmonisointiin, joiden kanssa alueiden ihmiset painiskelevat. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Odotamme että mietintöluonnos on valmis toukokuussa. Kaavailemme, että puhumme tästä kasvun ja yhteenkuuluuden edistämisestä eu raja vielä myöhemmin. Huomenna on odotettavissa lakko, taksikuljettajien lakko. Meillä on äänestys yhdeksältä, joten olkaa ystävällisiä ja ottakaa tämä huomioon tullessanne parlamenttiin. Tämän päivän kokous päättyy tähän. Kysyn koordinaattorilta, voimmeko me jatkaa koordinaattoreiden kokouksella välittömästi. Hyvä, kiitos. Koordinaattoreiden kokous jatkuu. Ja pyydän, että kaikki, jotka eivät tähän koordinaattoreiden kokoukseen osallistu, poistuisivat huoneesta. Salista, kiitos.